haluaisin mielelläni terrorismin uhrien muistopäivänä esittää julkilausumani. Hyvät kollegat, tänään on viidettä kertaa eurooppalainen terrorismin uhrien muistopäivä. Tämä on päivä, jollain meidän on muistettava kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat viattomina joutuneet terrorismin uhreiksi. Juuri viime viikonloppuna Pohjois-Irlannissa kaksi sotilasta joutui Atrimissa todellisen IRAn uhriksi ja Amakin piirissä ammuttiin myöhemmin tällä viikolla poliisi. Hän oli naimisissa, hänellä oli lapsia. Tällainen barbaarimainen isku on jälleen repinyt rikki perheen ja tuonut muassaan sietämätöntä kärsimystä. Eilen vähintään kymmenen ihmistä menehtyi eteläisessä Sri Lankassa itsemurhaiskussa. Yli 20 eh, muuta on vielä hengenvaarassa kriittisessä tilassa. Euroopan parlamentin nimissä haluan ilmaista järkytykseni näistä kammottavista teoista viattomia ihmisiä kohtaan ja ilmaista kaikkien menehtyneiden omaisille mitä syvimmän myötätuntoni. Me muistamme uhreja aina. Tänään me Euroopan parlamenttina ilmaisemme vastustavamme terrorismin sokeaa väkivaltaa. Me tuomitsemme tiukasti järjettömän ihmiselämän tuhoamisen, kokonaisten perheiden tappamisen, fanaattisen tai sokean vakaumuksen vuoksi, joka katsoo, että muiden elämä on vietävä oman ohella. Terrorismi on suora isku vapautta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa vastaan. Terrorismi on yritys saada tuhota arvomme eh, sokealla väkivallalla. Kyseessä ovat arvot, joita Euroopan unioni ja jäsenvaltio ylläpitävät yhdessä. Tämä terrorismi järkyttää meitä kaikkia, se satuttaa meitä sydämessämme, mutta se ei saa järkyttää yhteisille arvoille rakentuvaa demokraattista yhteiskuntaamme. Hyvät kollegat, terrorismi on rikos, jota ei pidä kohdella silkkihansikkain. Terrorismi on yksi suurimmista vaaroista kansainvälisen yhteisön vakaudelle ja vapaudelle. Se on suora loukkaus kansalaisiamme kohtaan, meitä kaikkia kohtaan. Euroopan parlamentti on aktiivisesti mukana terrorismin torjunnassa ja terrori-iskujen uhrien tukemisessa. Me emme voi riittävän usein toistaa, ettei ole olemassa minkäänlaista oikeutusta terroristiteoille. Siksi meidän on tässä taistelussamme terrorismia vastaan toimittava oikeusvaltioperiaatteen pohjalta ja kaikin lain sallimin keinoin. Tänään Euroopan parlamentissa muistamme ajatuksin solidaarisuudella kaikkia terrorismin uhreja missä tahansa maailmassa he ovatkin henkensä menettäneet. Me muistamme todellisen IRAn uhreja, me muistamme Sri Lankan itsemurhaiskun uhreja. Pyydän teitä liittymään minuutin hiljaisuuteen. Ich danke Ihnen. Liebe... Kiitoksia. Hyvät kollegat, 30 vuotta sitten 16. päivä maaliskuuta 1979 suuri eurooppalainen Jean Monnet, yksi Euroopan yhteisön perustaja, jäseniä menehtyi ja hänen kuolemansa 30. vuosipäivän vuoksi haluaisin Euroopan parlamentin nimissä muistaa hänen työtänsä Euroopan yhtenäisyyden hyväksi. Tänään me muistamme, mikä on tuo arvokas perintö mieheltä, joka yhdessä Robert Schumannin kanssa oli yksi Saksan ja Ranskan sovinnon mestareita. Siten hän otti ensimmäisen askeleen rauhan, yhteisymmärryksen, demokratian ja yhteistyön yhteistyön yhteisölle Euroopan kansojen välillä nyt uuden vuosisadan alussa Jean Monnetin esille nostamat periaatteet ja niiden toteuttamiseen käytetyt välineet ovat edelleenkin äärimmäisen ajankohtaisia. Niiden ajankohtaisuus itse asiassa on usein hyvin selkeä juuri ajattelen globalisaatiota, rahoitusalan kriisiä, ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Kaikkien näiden syiden vuoksi eurooppalaisten on tehtävä yhä tiiviimmin yhteistyötä, jotta yhteisiä arvojamme voidaan maailmantaloudessa ajaa Luonnollisesti Jean Monnet katsoisi Lissabonin sopimukseen sisältyvät edistysaskeleet Euroopan demokratian kannalta tervetulleiksi. Ne ovat uuden vuosisadan haasteisiin soveltuvan Euroopan unionin peruskiviä. Ja lopuksi vielä, hyvät kollegat, juuri Jean Monnetin perustama toimintakomitea, joka tähtäsi Euroopan Yhdysvaltoihin, oli se, joka ehdotti Euroopan parlamentin suoria välittömiä vaaleja. Jean Monnetin kuoleman jälkeen parlamentin merkitys Euroopan unionissa on vahvistunut ja siten hänen visionsa on toteutunut. Me kaikki arvostamme suurta eurooppalaista Jean Moneta. Hänen työnsä jälki on kestävää. Se on muuttanut Euroopan valtioiden suhteita pysyvällä tavalla ja vaikuttanut kaikkien kansalaisten elämään. Jean Monnetin kuoleman 30. vuosipäivän vuoksi haluaisin muistuttaa, mikä on meidän tehtävämme ja velvollisuutemme tulevaisuudessa. Meidän on vielä täydennettävä Jean Monnetin käynnistämää työtä, jatkettava työtämme tehokkaasti. No niin, hyvät kollegat, puheenvuoro on komission puheenjohtajalla. Monsieur le Président, monsieur... Hyvä puhemies, hyvät kuulijat. Jotta pääsimme yhteistyöhön,